Colleagues, may I ask you to take seat? Kollegat, voisinko pyytää teitä istuutumaan? May I ask you the journalists to leave after the first... Pitäisin, että toimittajat lähtisivät tästä ensimmäisten kahden minuutin jälkeen sen tämän alkuminuuttien ajan. Voitte ottaa kuvia komission sen ehdokkaasta, mutta nyt pyytäisin teitä poistumaan two other announcements before welcoming our... muut ilmoitukset ennen kuin toivotan tervetulleeksi vieraamme. Haluaisin pyytää, että ne, jotka ovat täällä mukana, niin älkää istuko sellaisella paikalla, johon on merkitty toisen henkilön nimi. Tämän päivän kokosta voi seurata myös kuunteluhuoneesta 4Q1 sekä suoratoistona internetin kautta – Kuulemistilaisuuksissa on ollut paljon äh, kommentteja ja suosionosoituksia kesken kaiken. Nyt äh, haluaisin muistuttaa, että ainoastaan jäsenet voivat osoittaa suosiotaan, mikäli he näin haluavat tehdä. Miss, Mrs. Ulskog and me. Arvo Ulskog ja minä ja johdamme yhdessä tätä kuulemistilaisuutta työjärjestöjen mukaisesti. Ja aivan ensiksi haluaisin tuo toivottaa tervetulleeksi komission sen ehdokas Valdis Dombrovskisin tähän kiinnostavaan ja tärkeään kuulemistilaisuuteen Ekon ja työllisyysvaliokuntien eteen. Kuten tiedätte, tarkoituksena kuulemistilaisuuksessa on, varmist, on, on se, että Euroopan parlamentti käyttää perussopimuksen mukaisia oikeuksiaan koskien kollegoisia jäseniä ja erityisesti Tarkoituksena on varmistaa se, että komission jäsen, ehdokas on yleisesti pätevä ja Euroopan asioihin sitoutunut ja riippumaton henkilökohtaisesti että hän, ja voidaan myös arvioida henkilön tuntemusta omasta salkustaan, viestintätaitoja ja panosta tähän uuteen, uuden komission strategiseen asialistaan. Haluaisin muistuttaa, että ennen kuulemistilaisuutta komission jäsenehdokas Dombrovskis on, valmis, on kirjallisesti vastannut ky- kysymyksiin ja nämä on toimitettu jäsenille kaikilla kielillä menettelyn mukaisesti. Ehdokas on myös antanut ilmoituksen taloudellisista sitoumuksistaan ja oikeudellisten asioiden valiokunta on todennut, että sillä ei ollut mitään huomautettavaa koskien tätä ilmoitusta. Tämän keskustelun rakenne on tavanomainen. Ensin suullinen alustus jäsenehdokkaalta enintään 15 minuuttia. Tämän jälkeen, niin lopuksi hänellä on myös 5 minuuttia aikaa loppupätelmien varten. Ja tässä välissä 45 kysymystä jäseniltä, kolmen minuutin slotteina yksi minuutti kysymystä varten ja kaksi minuuttia vastauksia varten. Mind members that uh, the three minute slot principle will... Kolmen minuutin uh, periaatetta noudatetaan tiukasti, jotta kaikki jäsenet voivat uh, e-, esittää kysymyksensä. Haluaisin kiinnittää huomenna myös siihen, että tulkkaus on 23 kielellä. Kaikki voivat siis käyttää omaa kieltään. Ja niin kuin olen aikaisemminkin jo sanonut, pyydän, että ette te puhuisi liian nopeasti, jotta voidaan taata korkealaatuinen tulkkaus. Sitten vielä asiasta. Komission ehdokas Dombrovskisin tehtävät ovat erityisen tärkeitä. Tarkoituksena on johtaa Euroopan raha- ja talousliiton uudistuksia ja tehdä talouden ohjauksesta hallinnosta tehokkaampaa, demokraattisempaa ja, jotta, ja tarkoituksena myös päästä vakauteen, kasvuun ja sosiaaliseen yhtenäisyyteen. Tämä valiokunta on tehnyt, Euroopan komissio on tehnyt paljon työtä saadakseen aikaan kunnollisen pitkälle menevän tiiviin ja aidon puitteiston ja teidän ja muiden komission jäsenten kanssa meidän on tunnistettava paras, paras tapa käyttää joustavuutta sääntöjen sisällä, niin että päästään tasapainoon vakauden ja kasvun välillä, jotta voidaan rohkaista investointeja ja rakenneuudistuksiin. Tarvitaan myös talouden politiikan koordinaatiota ja, ja tiekarttaa, jotta voidaan puuttua ongelmiin EUn rahapolitiikan ja talouspolitiikan koordinaation toimivaltuuksien välillä ja meidän on myös vahvistettava sosiaalista ulottuvuutta ohjauksen ja hallinnon puitteistoissa, jota tämä parlamentti on kutsunut uudeksi eurooppalaiseksi sosiaalipaketiksi. Nyt annan puheenvuoron Marita Ulskugille hänen äh, alustusta varten. Eh, Kiitoksia. Ihan muutama havainto äh, työ työllisyysvaliokunnan nimissä äh, omalla äidinkielelläni ruotsiksi. Äh, EUn sisämarkkinat vapaine äh, liikkuvuuksineen on EUn yhteistyön peruskivi. Se suo mahdollisuuden kasvulle ja niille uusille työpaikoille, joita sen jatkumiseksi tarvitaan. Mutta jotta tämä yhteistyö toimisi tehokkaasti, EUn on kyettävä suojamaan, vähimmäissuojamaan työn, työntekijöiden työskentelyolosuhteet. Meidän pitää vastustaa ehtojen heikentämistä, sosiaalista polkomyöntiä tai esimerkiksi työehtosopimuskäytäntöjen uhkailua, uhkaamista. Me tarvitsemme työmarkkinaosapuolten välille toimivan vuoropuhelun, kun kriiseistä yritetään selviä, selvitä. Tarvitaan myöskin autonomista ratkaisuvaltaa. Esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että kaikki, kaikki kansalliset käytännöt sitten eivät sovikaan EUn kaikissa muissa maissa, johon joudutaan turvautumaan Ähm, tuomioistuimen apuun. Myöskin äh, ei vakavasti otettavia äh, yrityksiä liikkuu EUn työmarkkinoilla, mitä myöskään ei voida hyväksyä. Äh, Puheenjohtajaehdokas Juncker avajuuspuheenvuorossaan parlamentille totesi, että tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä pitää uudelleen tarkastella sillä tavalla, että siteraan, että tämä direktiivi varmistaa, että sosiaalisella polkimuinnilla ei ole jalansia Euroopan unionissa. Euroopassa samasta työstä on maksettava sama palkka e, ja sama englanniksi. Same work at the same place be remunerated at the same level. Äh, herra Dombrovskis, äh, äh, ähm, millä tavalla te ajattelitte sitten tavoitella tätä päämäärää, josta meille on luvaus annettu. Meidän pitää tietenkin varmistaa myöskin vapaa äh, kokoontumisvapaus äh, lakko-oikeuksineen, kaikkineen äh, on vahvistettava on vahvistuttava ja me, meidän pitää poistaa sellainen mahdollisuus, että jotkut yritykset sitten kilpailevat matalammilla palkoilla, huonoimmilla työehdoilla, samoilla markkinoilla. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission ehdokkaan Dombrovskiselle enintään 15 minuuttia.